teki hyvä kokouksessa, koska tätä vastaan ei mitään vastalauseita artiklan 211 mukaisesti työjärjestyksessä. Tämä tulkinta, joka hyväksyttiin valikunnassa, katsotaan hyväksytyksi. Seurauksena on se, että yhteinen turvapaikka- ja työlupahakemuksia koskeva mietintö otetaan pois esityslistalta ja asia kuten kun niin tiedetään, oli voimakkaan keskustelun pohjana ja nyt meillä on tilanne, jossa olemme saaneet hyvin selkeän tulkinnan ja nyt sitten estyslistaan neuvoston ja komission julkilausumat Kroatia koskevasta edistyskertomuksesta 2010. Eilen illalla minulla oli tapaaminen Kroatian pääministerin kanssa. Paikalla olivat myös herra Hannes Svoboda ja, ja Gunnar Högmark, joka on valtuuskunnan puheenjohtaja. Me kävimme keskustelua Kroatian edistymisestä tiellä kohti Euroopan unionia. Ja olen erittäin ilahtunut siitä, että tänään yhdessä kaikkien kollegojen kanssa voimme käydä keskustelua siitä, miltä edistys näyttää ja miltä näyttää Kroatian tulevaisuus tässä yhteydessä. Olen iloinen siitä, että paikalla on komission jäsen Fylä, mutta haluaisin myöskin nyt pyytää meidän puheenvuoron. Janos Martonille, joka on Unkarin puheenjohtajavaltion asiasta vastaava ministeri. Unkari puheenjohtajavaltiona pitää tätä asiaa hyvin tärkeänä. Olkaa hyvä, teillä on puheenvuoro. Mr. President the floor is yours. Mr. President. Herra puhemies, hyvät jäsenet. Euroopan unionin puheenjohtajavaltion puolesta minulle on erityinen ilo tänään puhua Euroopan parlamentin täysistunnossa. Tämä kokous tarjoaa ajankohtaisen mahdollisuuden tarkastella Kroatian liittymisprosessin edistymistä ja esitellä Unkarin puheenjohtajavaltion suunnitelmat tämän vuoden alkupuolelle. Ennen kaikkea haluaisin todeta, että pidämme hyvänä parlamentin hyv- aktiivista osallistumista laajentumisprosessiin, sen rakentavaa panosta yleiseen keskusteluun laajentumisesta – ja erityisesti Kroatian liittymisprosessista. Kuten olemme korostaneet lukuisiin otteisiin, laajentuminen vahvistaa rauhaa, demokratiaa ja vakautta Euroopassa ja se palvelee Euroopan unionin strategisia intressejä. Se auttaa Euroopan unionia paremmin saavuttamaan politiikkatavoitteensa tärkeillä alueilla, jotka ovat avain taloudelliseen elpymiseen ja kestävään kasvuun. Laajentuminen on avaintekijä taloudellisen ja poliittisen uudistuksen edistämisessä. Se menee eteenpäin tahdilla, joka pitkälti määrittävät ehdokasvaltiot, se miten ne kunnioittavat Kööpenhaminan kriteereitä ja miten ne pystyvät ottamaan hoitaakseen vastuulleen ne velvoitteet, jotka liittyvät jäsenyyteen. Laajentuminen on yksi puheenjohtajavaltion prioriteeteista ja tämän puolen vuoden aikana tulemme edistämään politiikkaa sen eh, yksimielisen pohjalta, joka on hyväksytty Eurooppa-neuvostossa joulukuussa 2006 laajentumisesta, samoin kuin eh, neuvoston johtopäätöksistä 14. joulukuuta 2010, jotka on vahvistettu Eurooppa-neuvostossa. Mitä tulee Kroatiaan? Johtopäätökset laajentumisneuvotteluista ovat, kuten on todettu Euroopan neuvoston johtopäätöksissä, ovat ulottuvilla ja meidän tavoitteenamme on saada neuvottelut päätökseen Unkarin puheenjohtajakauden loppuun mennessä. Tietysti tämä riippuu siitä, täyttääkö Kroatia jäljellä olevat benchmarkit, jotka liittyvät jäljellä olevien neuvottelukappaleiden loppuun saattamiseen. Haluaisimme myöskin saada lopullisesti aikaan liittymissopimuksen mahdollisimman pikaisesti, joten tällä tavoin voisimme avata Kroatian liittymistä Euroopan unioniin, mitä me odotamme. Ja kuten teidän päätösohjelmassanne on korostettu, tämä puolivuotiskausi tulee olemaan ratkaisevan tärkeä Kroatian neuvotteluprosessille. Salika minun nyt puhua lyhyesti esillä olevista kysymyksistä. Tähän asti neuvottelujen käynnistymisestä lähtien 34 lukua 35 on 34-35 luvusta on avattu neuvotteluille ja niistä 28 on toistaiseksi jo saatettu päätökseen. Siksi olemme hyvin lähellä neuvottelujen loppuun saattamista. Kuitenkin meillä on edelleen muutama hyvin tär- vaikea luku, loppuun saatettavana, kuten kilpailu, maaseutu, maaseudun, maatalouspolitiikka, maaseudun kehittäminen, kalastus, aluepolitiikka, rakenneinstrumenttien koordinointi, oikeuslaitos, perusoikeudet, samoin kuin rahoitukselliset ja budjettimääräykset, samoin kuin niihin liittyvät budjettilliset vaikutukset. Neuvoston johtopäätöksiä koskevat Kroatia hyväksyttiin viime joulukuussa. Me korostimme avainkysymyksiä, jotka edellyttävät jatkotyötä näillä alueilla. Te olette tietoisia näistä. Haluaisimme korostaa muutamia kohtia, jotka myös heijastuvat asianmukaisesti teidän päätöslauselmastanne. Neuvosto on todennut, että Kroatia on saanut aikaan rohkaiseva edistystä lukuisilla alueilla, mukaan luettuna oikeusvaltio ja taistelu korkean tason korruptiota vastaan. Samaan aikaan on selvää, että lisäponnisteluja tarvitaan. Tämä koskee oikeuslaitoksen riippumattomuutta ja tehokkuutta ja korruption vastaista toimintaa kaikilla tasoilla. Neuvosto on, neuvosto on myös rohkaissut Kroatiaa lisäämään ponnistelujaan jäljellä olevien benchmarkien tavoitteiden saavuttamiseen, mukaan luettuna eh, vakuuttavien toimet, jotka liittyvät kilpailupolitiikkaan, oikeuslaitokseen ja perusoikeuksiin. Tässä mielessä haluaisin korostaa, miten tärkeänä me pidämme seurantaprosessia mukaan luettuna AKIin toimeenpano, ajatellen sitä, että pyritään vahvistamaan, varmistamaan se, että on hallinnollinen kapasiteetti ja että saadaan aikaan vakuuttava tilanne. Erityisesti komission arvio edistymisestä oikeuslaitoksen ja perustavan perusoikeuksien edist- alueella tapahtumasta edistyksestä tulee olemaan hyvin tärkeä maaliskuussa, koska ollaan lähellä tilannetta, jossa voidaan saattaa päätökseen luku 23 myöhemmin puolen vuoden aikana. Sisäksi, mitä tulee entisen Jugoslavian kansainväliseen rikostuomioistuimeen, neuvosto totesi, että Kroatia yleisesti on harjoittanut hyvää yhteistyötä tuomioistuimen kanssa, mutta toisti, että täysi yhteistyö säilyy olennaisena kysymyksenä, niin kuin on määritelty neuvottelupuitteissa. Nyt kun, nyt kun virastojen keskeinen toimin, toimintaryhmä on alkanut tutkia uusia väyliä, neuvosto on kehottanut Kroatia eh, jatkamaan hallinnollisia selvityksiä, jotta löydetään kadoksissa olevia sosiaalisia asiakirjoja. Sen lisäksi neuvosto totesi, että on hyvä, että Kroatialla on aktiivinen rooli alueellisessa yhteistyössä ja että se on pyrkinyt parantamaan suhteitaan naapurivaltioihin ja joiden tavoitteena on sovinnon aikaansaaminen alueella. Se, että on saatu aikaan eh, neuvottelusopimus, eh, sovittelusopimus rajakysymystä Slovenian kanssa marraskuussa oli hyvin tärkeä kehitys tällä alueella. Se, että pidetään mielessä, miten tärkeitä ovat hyvät naapurisuhteet, neuvosto korosti Kroatiaa jatkamaan työtä tällä alueella niin, että ponnisteluna se pyrkii ratkaisemaan kaikki jäljellä olevat kahdenkeskiset ja alueelliset kysymykset yhteistyössä kyseessä olevien maiden kanssa. Lopuksi haluaisin toistaa, että edelleenkin on paljon työtä, jota pitää tehdä meidän puheenjohtajakautemme aikana. Kroatian ei tulisi säästää ponnistelujaan jäljellä olevien tavoitteiden saavuttamiseksi, ja sen lisäksi, että se ylläpitää ja pyrkii parantamaan sitä, mitä tähän mennessä on saavutettu, ja neuvottelupuitteiden mukaisesti pyrkii käsittelemään kaikkia jäljellä olevia vaatimuksia. Meidän osaltamme on sanomattakin selvää, että me luotamme tukeen ja yhteistyöhön kaikkien jäsenvaltioiden taholta, samoin kuin komission taholta ja tietysti myös Euroopan, ennen kaikkea Euroopan parlamentin taholta tässä hankkeessa. On ratkaisevan tärkeää ylläpitää vauhtia, jotta voidaan saada neuvottelut päätökseen menestyksekkäästi, kuten olemme korostaneet silloin, kun esittelimme puheenjohtajavaltion tavoitteita. Siis tavoitteena on saada neuvottelut päätökseen kesäkuun loppuun mennessä, eli puheenjohtajakautemme loppuun mennessä. Kiitos. Mr. President in office. Kiitoksia. Hyvä neuvoston puheenjohtaja. Naapuruuspolitiikka on erittäin tärkeää Euroopan unionille. Välimeren alue, itäinen kumppanuus, mutta eh, ensisijaisesti Länsi-Balkani. Hyvä komission jäsen Stefan Füle. Hän on vastuussa naapuruuspolitiikastamme. And very much enlargement. Mr. President, thank you very much. Ja laajentumisesta. Hyvä puhemies, paljon kiitoksia. Puheenjohtaja, puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, haluaisin onnitella Kroatia esittelijä Hannes Svobodaa ja kiittää häntä oikeudenmukaisesta ja tasapainoisesta mietinnöstä. Se huomioi sen vaikuttavan edistyksen, jota Kroatiassa on tehty äh, liittymiskriteerien saavuttamisessa, mutta huomioi myös, mitä on tehtävä, jotta neuvottelut voidaan saattaa päätökseen. Euroopan unioni ja Kroatia ovat 28 35 luvusta väliaikaisesti sulkeneet ja huhtikuun ministerikonferenssissa voidaan toivottavasti sulkea väliaikaisesti myös muita lukuja. Kroatia on hyvin lähellä kriteerien täyttämisessä. Kuten joulukuun 2010 yleisten asioiden neuvostossa sanottiin, neuvottelujen päätös on lähellä. Kuitenkin, kuten aina neuvotteluissa, viime vaiheessa on käsiteltävä kaikkein vaikeimmat kysymykset. Kuten ministeri Martoni juuri sanoi, Unkarin puheenjohtajavaltion tavoitteena on päättää neuvottelut vuoden 2011 ensimmäisellä vuosipuoliskolla, jos kaikki kriteerit täyttyvät. Tämä on kunnianhimoinen tavoite, joka voidaan ainoastaan saavuttaa, jos Kroatia jatkossakin ponnistelee voimakkaasti saadakseen nämä yli, loput kriteerit täytettyjä. Avoimet kysymykset ovat luku 23, äh, perusoikeudet ja oikeusvaltiot ja luku 8, kilpailupolitiikka. Kroatia on tehnyt paljon työtä kummallakin saralla, mutta nyt pitää vielä pystyä menemään ne viimeiset metrit. Mitä tulee oikeuslaitokseen ja perusoikeuksiin, äh, pääkysymykset, joissa Kroatian täytyy vielä täyttää sitoumuksensa, ovat äh, kestävää äh, korruption vastainen taistelu ja oikeuslaitoksen riippumattomuuden ja ammattitaidon vahvistaminen sotarikosten syyttämättömyyden vastustaminen, vähimmäisoikeuksien voimistaminen ja täysi yhteistyö oikeuslaitoksen kanssa on vaatimus. Kaikkia, kaikissa näissä tavoitteissa on selkeitä kriteereitä, jotka on saavutettava ja komissio mm, nyt arvioi kaikkia näitä kriteereitä ja raportoi niistä tulevassa kertomuksessaan, jonka on tarkoitus valmistua maaliskuun puoleen väliin mennessä. Minulla oli erittäin hyödyllinen ja rakentava tapaaminen pääministeri Kosorin kanssa eilen. Keskustelimme siitä, että on tarpeen pitää yllä neuvottelujen dynamiikkaa ja käsitellä nämä viimeiset avoimet kysymykset. Kroatian viranomaiset ovat tietoisia siitä, mitä niiden täytyy vielä tehdä. Olin erittäin tyytyväinen, kun minulle pääministeri eh, vakuutti olevansa henkilökohtaisesti sitoutunut varmistamaan, että työ eh, jatkuu täydellä vauhdilla, kunnes eh, liittymisprosessi voidaan saattaa päätökseen. Hyvä puhemies, arvoisat jäsenet, en voi olla kuin samaa mieltä niiden kanssa, jotka vaativat, että Euroopan unioni ei aseta Kroatialle mitään keinotekoisia esteitä, mutta ei myöskään tee mitään myönnytyksiä. Täytyy kunnioittaa täysin ehdokasmaille asetettuja kriteerejä ja niitä sitoumuksia, joita Euroopan unioni on tehnyt, ne ovat laajentumisprosessin kulmakivet ja tällä tavoin laajentumisprosessi pysyy uskottavana. Komissio ö, tulee jatkossakin antamaan täyden tukensa Kroatiolle, joka tekee kovasti työtä saavuttaakseen ö, liittymiskriteerit. Ö, olen tässä samaa mieltä pääministeri Martonin kanssa, että neuvottelukriteerit voidaan saavuttaa sitten, kun viimeiset kriteerit on täytetty. Ja olen myös vakuuttunut siitä, että kun parlamentilta pyydetään hyväksyntää liittymissopimusluonnokselle, se tulee hyvin rakentavasti ottamaan sen kriittisen roolin, joka sillä on. Sama tavoin rakentavasti kuin se on käsitellyt koko Kroatian liittymisprosessia. Arvoisa herra Svoboda, uskon, että Kroatian kansalaiset, joilta on pyydetty hyväksyntää maansa liittymiselle, voivat toivottavasti seuraavissa Euroopan parlamentin vaaleissa äänestää omista edustajistaan. Kiitoksia. Uh, Kiitoksia, hyvä komission jäsen. Ja seuraavaksi puhujat poliittisten ryhmien puolesta. Ensimmäinen puhuja, herra Hannes Svoboda, esittelijä ja sosiaalisten demokraattien ryhmän varapuheenjohtaja. Teillä on puheenvuoro. Kiitos puhemies. Hyvät kollegat, haluaisin kiittää sydämellisesti kaikkia varjoesittelijöitä hyvästä yhteistyöstä, joka on johtanut siihen, että me toivottavasti saamme aikaan mietinnön, joka kohtaa laajaa vastakaikua. Varmastikin pääministerin käynti tässä talossa eilen oli hyvin menestyksekäs. Täällä viitattiin siihen, että Kroatien liittyminen ei ole pelkästään tärkeää Kroatialle ja Euroopan unionille, vaan tärkeä viesti koko alueelle. Haluaisin korostaa sitä, että uudistukset niiden osalta, että jos maa tekee kotitehtävänsä, meidän täytyy myöskin no-, noudattaa niitä lupauksia, joita olemme antaneet, jotka liittyvät jäsenyyteen. Mitä ulkoministeri Martoni, mitä komissio sen sanoi, todettiin, että kaikkea vielä oli tehty, on ryhtävällä viimeisin askelin, jotta voidaan saavuttaa yhteinen tavoite, eli saada sopimus aikaan kesäkuussa. Keskustelussa pääministeri Kosorin kanssa Martin Schulz mainitti, että Piraninlahden kiista oli ratkaistu sodalla, mutta nyt istutaan pöytään ääreen ja pyritään löytämään ratkaisu neuvottelemalla. Tämäkin on tärkeä viesti alueelle kokonaisuudessaan. Ajatellaanpa vaikka Kosovoa, että siis ei kiistelemällä, vaan neuvottelemalla keskustelulla voidaan ratkaista asioita tehokkaammin. Pääministeri Kosor mainitsi, että hänen omassa maassaan katsotaan, että eh, EU-asioissa vedetään asioissa yhtä käyttä hallitus ja oppositio yhdessä. Ja sosiaalidemokraattinen oppositiojohtaja on korostanut tätä. Keskustelimme tästä Albanian kysymyksestä, eli Albanian osalta voidaan nähdä, miten tärkeää on edetä yhdessä tärkeässä yhteisessä asiassa yli kiistarajojen, poliittisten rajojen. Pitäisikö lähettää edustajia Kroatian? Kyllä me haluamme, että neuvosto, komissio ja parlamentti haluavat sen, että sopimus saadaan päätökseen kesäkuussa, että neuvottelut saadaan päätökseen niin, että syksyllä voimme antaa tukemme sille, että ratifiointiprosessi voi käynnistyä. Mutta Kroatian pitää nyt kuitenkin ratkaista hoitaa avoimet kysymykset, jotka liittyvät korruption torjuntaan, rohkeita askelia on jo otettu, mutta vielä pitää jatkaa. Oikeuslaitoksen uudistus myös, mitä tulee telakoihin, siinäkin on paljon jäljellä olevia tehtäviä. Mutta nämä ovat asioita, joihin me voimme viitata mietinnössämme, mutta jotka eivät ole mikään este, vaan on olemassa mahdollisuus sille, että Kroatia voi saavuttaa tavoitteet ja tänään, hyvät kollegat, meidän pitäisi yhdessä lähettää yhteinen viesti Kroatiaan, mutta samalla koko alueelle, että se, joka tekee kotitehtävänsä, hänelle, hän sen osalta myöskin noudattaa lupausta siitä, että maasta voi tulla Euroopan unionin jäsen. Hyödyntää Euroopan unionia, jos Kroatiasta tulee jäsen, sitten kun Kroatia on hoitanut kotitehtävänsä. Vielä kerran sydämelliset kiitokset varjoesittelijöille. Ja jos me tullakin yhdessä lähetämme viestin Kroatiaan, silloin me olemme ottaneet suuren askeleen eteenpäin koko alueen rauhanomaisen integraation alueella. Kiitos. Thank you. Kiitoksia. Herra Bernd Posselt EPP-puolueesta. Vážený pane liebe Kollegen. Arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat. Eh, minä olen tänään hyvin liikuttunut, sillä tänä päivänä on kulunut 20 eh, vuotta siitä, että demokratialiike vahvistui Sloveniassa ja Kroatiassa. Se oli vuoden ikäinen, juhlittuin kuten Unkarissa eh, ja Tsekin tasavallassa ja muualla. Ja sitten 20. kesäkuuta 1991 Jugoslavian kansanarmeija julmasti hyökkäsi. Ja minä olin paikan päällä kun Vukovarin kukoistava pikku Eurooppa tuhottiin ja tuhannet ihmiset menettivät kotinsa ja e, myös elämänsä. Ja nyt voin olla mukana Kroatian tiellä Euroopan unioniin ja on sanottava, että Kroatia on valtaisin ponnistuksin tälle tielle mennyt ja komission jäsen aivan oikein sanoi, hän puhui oikeudenmukaisuudesta. Svobodan mietinnön otsikoksi voisi laittaa oikeudenmukaisuutta Kroatialle. Tästä nimittäin on kyse, ei minkäänlaista eduista tai alennuksista, kuten aivan oikein sanottiin, vaan oikeudenmukaisuudesta. Kroatia on tänä päivänä kypsä liittymään Euroopan unioniin. Joitakin viime ponnistuksia on vielä ensi kuukausina tehtävä, mutta Tälle maalle ei saa asettaa mitään keinotiköisiä esteitä, kuten viime vuosina valitettavasti on usein tapahtunut. Kroatio historiallisesti kulttuurillisesti kuuluu samaan kontekstiin Slovenian ja Unkarin kanssa. Sen olisi pitänyt yhdessä näiden keskieurooppalaisten maiden kanssa päästä Euroopan unioniin, sillä Kroatiakin on todella keskieurooppalainen eurooppalainen main. Monista syystä tämä ei tapahtunut, mutta nyt aika on kypsä ja siksi me vaadimme, me pidämme kiinni linjastamme, että äh, kriteereistä on pidettävä kiinni, mutta vaadimme, ettei mitään keinotekoisia esteitä aseteta ja että tätä maata kohdellaan oikeudenmukaisesti. Kiitoksia. Mr. Ivo. Kiitoksia edustaja Ivo Weigl liberaalista demokraatista. Spoštovani minister Martoni, spoštovani... Herra ministeri Martoni, herra komission sen Fylä. Tämä on hetki, jolloin puhumme Kroatian edistymisapotista matkalla jäsenyyteen Euroopan unionissa. Haluan kiittää kollega Hannes Svoboda, esittelijää. Hän on tehnyt tehtävänsä hän on hoitanut sitä lukuisia vuosia ja haluaisin kiittää häntä hyvin rakentavasta ja ystävällistä lähestymistavasta. Hän on harjoittanut yhteistyötä varjostelijoiden kanssa, samoin myös Kroatian hallituksen kanssa. Jos me katsomme taaksepäin ja pohdimme olosuhteita, joissa Kroatiasta tuli itsenäinen valtio 20 vuotta sitten, voimme sanoa, että Kroatia on odottanut jäsenyyttä pitkään, ehkä liiankin pitkään. Herra Martoni, te puhuitte hyvin konkreettisesti suunnitelmista, jotka liittyvät neuvotteluihin Kroatian kanssa. Me tuemme suunnitelmianne ja toivomme, että ne toteutuvat. Jäljellä olevina kuukausina on paljon tehtävää Zagrebissa. Luku 23 on aina ollut erityisen huomion kohde, liberaalien erityisen huomion kohde. Eilen puheenjohtaja äh, Verhofstadt ja pääministeri Kosor, äh, heidän kanssaan keskustelimme näistä asioista ja pääsimme yksimielisyyteen. Mitä tulee oikeusvaltion kysymykseen, se on avainkysymys, koska siihen sisältyy myös ratkaisu oikeudenmukaisuuteen ja demokratiaan. Jokaisen valtion täytyy turvata oikeudet, äh, vapaat tiedotusvälineet, sukupuolten tasa-arvo ja kaikkien Eh, erilaisten ryhmien turvallisuus. Pääministeri Jadranka Kusor ansaitsee tunnustusta taistelusta, jota on käynyt rikollisuutta ja korruptiota vastaan. Meidän täytyy myöskin todeta, että Kroatia on menestyksekkäästi kehittänyt ystävällisiä suhteita naapurivaltion kanssa. Jäljellä on edelleenkin avoimia kysymyksiä. Kun nyt avaamme Kroatialle viimeisen neuvottelukierroksen, viimeisen tien kohti täyttä jäsenyyttä, meidän täytyy todeta, että se on viesti kaikille Kaakkois-Euroopan maille. Meillä kaikilla on samat odotukset. Euroopan täytyisi saada loppuun prosessi, joka koskee laajentumista. Vielä yksi lause. Tämä on ainoa tapa, jolla EUsta voi tulla johtaja tämän päivän maailmassa. Kiitos kärsivällisyydestä. Hyvät kollegat, muistuttaisin siitä, että pidätte kiinni puheajoista. Niin kiitoksia tästä puheesta. Seuraavaksi edustaja Franciska Katarina Brandner vihreästä ryhmästä. Kiitoksia puhemies. Minäkin haluaisin yhtyä niihin, jotka ovat kiittäneet herra Svobodaa erinomaista yhteistyöstä viime vuonna ja tänä vuonna. Tämä on oikeudenmukainen mietintö, kuten herra Posseltkin sanoi, ja me todella odotamme sitä, että voimme pian toivottaa Kroatian tervetulleeksi niin pian kuin se on täyttänyt kaikki kriteerin. Ja se on aivan erityinen maa ja on EUn erityisvastuulla, että myöhemmin kaikki muutkin länsi maat voivat liittyä. Ja meidän on tuolla alueella varmistettava, että Kroatia on nyt luokallaan paras, joten muut, jotta muutkin luokkalaiset voivat sitten liittyä. Meillä on erityisvastuu, kun katsomme muita maita. Jos me nyt epäonnistumme ja teemme virheitä, muille maille on vielä vaikeampaa liittyä ja me emme saa unohtaa tätä Länsi-Balkanin tavoitetta. Jotkut teistä ovat maininneet luvun 23 korruption. EUn täytyy myös olla omalla puolellaan ja katsoa miltä osin se on itse ollut mukana korruptiossa ja siksi vaadimme, että Olaf tarkistelisi myös EUn osallisuutta. Meidän täytyy olla myös rehellisiä itsellemme. Ja viimeinen asia, se miten käsittelemme menneisyyttä on erittäin tärkeä osa liittymisprosessia. Jugoslavian alueen kansainvälinen rikostuomioistuin on mainittu, se on tärkeä, mutta rikos, sotarikoksia on tuomittu huomattava paremmin on vielä korostettu erilaisia porsaanreikiä ja ongelmia. Vielä voitaisiin parantaa esimerkiksi todistajien suojelua. Olisi tärkeää, että EU vielä vaatisi, e, että menneisyyttä työstettäisiin entistä enemmän, mutta muuten kaikki odotamme Kroatian toivottavasti tervetulleeksi. Kiitoksia Jeffrey Van Orden konferensatiivi- ja reformistiryhmän puolesta. Niin. Laajentuminen on ollut yksi menestyksekkäimpiä ulottuvuuksia politiikassa, jos sitä noudatetaan tiukkojen kriteerien mukaisesti ja opitaan läksyt aiemmista laajentumisista. Neuvoston mukaan neuvottelujen loppuun saattaminen Kroatian kanssa on aivan ulottuvilla. Mutta tiedämme komission taholta, että korruptiokysymykset ja oikeuslaitoksen uudistuminen eivät ole tulleet kunnolla käsitellyiksi. Tämä on hyvin vakava asia. Meidän huolenaiheemme eivät ole sunkaan keinotekoisia. Kroatian väestö on 4,5 miljoonaa ja katsotaan, että se kärsii tilanteesta, jos lähes miljoona oikeustapausta on edelleen käsittelemättä ja monet näistä liittyvät kiinteistöasioihin. Myöskin tiedotusvälinekysymykset ovat olleet ongelmallisia. Ministereitä on sydetty korruptiosta. Jotkut sanovat, että tämä olisi toiminnan merkki, mutta se osoittaa, että on kysymys ongelmasta, jota ei ole käsitelty kunnolla. Poliitikkojen laaja korruptoituneisuus ja oikeuslaitoksen korruptoituneisuus on johtanut siihen, että järjestäytyneen rikollisuuteen ei ole voitu puuttua kunnolla. Vaikka täällä on puhuttu ongelmista, Kroatian pikainen liittyminen tulee olemaan hyvin todennäköistä. Olisi harmi, jos laajentumis prosessi olisi pelkkä muodollisuus siksi, että on olemassa joitakin subjektiivisia poliittisia oikkuja ja ei oteta huomioon perustavanlaatuisia ongelmia. Hachi Georgiou. Kiitoksia herra Takis Hadji Georgiou GUE-NGL-ryhmästä. Me kannatamme Kroatian liittymistä Euroopan unioniin ja haluaisimme, että Kroatiasta mahdollisimman pian tulisi täysjäsen. Se olisi Kroatian kansakin toive ja kaikki liittymiskriteerit on täytetty. Edistyskertomus, mekin olemme iloisia siitä, erityisesti edistykset, joita on tapahtunut naisten oikeuksien, pakolaisten oikeuksien saralla sekä sukupuolten tasa-arvon saralla, mutta myöskin hyvät naapurussuhteet ovat tärkeitä. Parannusta on vielä tapahduttava oikeuslaitoksen ja korruption torjunnan saralla mutta meillä on tietenkin myös yhteiskunnallisia ja taloudellisia ongelmia, köyhyyttä, pitkäaikaistyöttömyyttä ja työntekijöiden oikeuksien polkemista. Tämä johtuu siitä, että on liberaalia talouspolitiikkaa, joka pahentaa kansalaisten epätasa-arvoa. Me tarvitsemme todellista taloudellista ja yhteiskunnallista kehitystä, jotta kaikki kansalaiset Kroatiassa voivat elää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 s cieľom pripraviť chorvátsko čo najlepšie uh, Arvoisa kollega, meillä on tulkkauksessa tekninen ongelma. English and maybe some other interpretations. Môžem pokračovať? Not yet. We must check it. Well, please start. We will see if it is working. Aloittakaa uudestaan ja katsotaan, toimiiko nyt. Yes, please, start, yes. Olkaa hyvä. Vážený pán predseda, vážený pán komisár, no, vážený no, pán... No, not at all. What can we do about that? We'll, we'll call the yeah. Uh, niin. Arvoisa kollega paka jos voisitte aloittaa uh, puheenne alusta, koska haluaisimme kuulla puhettanne vielä uh, minuutin ajan. Olkaa hyvä. Predseda, vážený pán komisár File, vážený pán Martoni, dúfam, že sme už v preklade. Od oktobra roku 2000... I'm very, very sorry. Something really serious happened in our od Technical Olen todella pahoillani. Täällä on jokin todella vakava tekninen ongelma. In the wrong way? Do you know? Toimiko muut kunnolla? Our technicians.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 E, Pyydän teiltä hiukan aikaa ja kärsivällisyyttä. Meillä on tekninen ongelma. Yeah, I should speak Polish. E, kolego Paszka, proszę o rozpoczęcie swojego wystąpienia od... E, Arvoisa kollega Paska, voisitteko aloittaa puheenne vielä kerran? Teillä on minuutti puheaikaa. Komissaar, vážený pán minister, od oktobra roku 2005, keď bolo prijaté... Herra komission jäsen, herra ministeri, lokakuusta 2005 lähtien, kun päätös tehtiin siitä, että aloitetaan liittymisneuvottelut Kroatian kanssa, jotka koskevat liittymistä Euroopan unioniin, Kroatian hallitus on saanut aikaan huomattavaa edistystä. Suurin edistys on saatu aikaan vuonna 2010, jolloin Kroatia onnistui saamaan aikaan tuloksen neuvotteluissa – lukuisissa mutkikkaissa luvuissa ja teki huomattavia muutoksia perustuslakiinsa ja pystyi parantamaan suhteitaan rajanaapureihin. Serbian presidentin äskettäinen vierailu Vukovariin osoitti, että suhteet kroattien ja serbien välillä voivat todellakin perustua molempuoliseen kunnioitukseen ja ymmärrykseen. Siksi se vauhti, jolla pyritään saamaan aikaan liittymissopimus, on kroattien itsensä käsissä. Ja minä toivotan heille paljon menestystä siinä, että yritetään saada aikaan tulos kaupungissa luvuissa. Andrew Henry William Bronze. Paljon kiitoksia. Seuraava puhuja on herra Andrew Bronze. Kiitoksia puhemies. Kroatia on taistellut itsenäisyytensä puolesta. Nyt se luovutetaan äh, ilman, että ammutaan laukaustakaan. Kroatian on täytynyt tehdä valtaisia lainsäädäntömuutoksia. Sen on myöskin pitänyt viedä pois tuki äh, teollisuudelta ja niiltä ihmisiltä, jotka työskentelevät siellä. Sen on täytynyt tehdä kaikki tämä, kunnes Euroopan unioni myöntyy hyväksymään äh, Kroatian jäsenyyden. Tärkeintä on se, että kaikki nämä muutokset on tehty ennen kuin kuin kansalta on edes pyydetty mielipidettä kansanäänestyksen avalla. Vaikka mielipidetiedostelut osoittavat, että EUta vastustetaan enemmistönä, oletetaan, että kansanäänestyksen tulos on myönteinen. ja ilmeisesti kansan hyväksyntää pidetään ainoastaan muodollisuutena. Journalistit valittavat poliittisesta painostuksesta. Miten tällaisen painostuksen eh, jälkeen kansanäänestys voi olla vapaa ja oikeudenmukainen? Kiitoksia. Muut puhujat. Edustaja Elmar Brock, minuutti. Mikrofoni. Herra puhemies, herra neuvoston puheenjohtaja, herra komission jäsen, hyvät kollegat. Olemme todellakin nyt loppukierroksella ennen liittymistä. Jos näin katsomme asiaa tältä kannalta, koska varmastikaan sitten itse ratifiointiprosessi kansallisessa parlamentissa ei tule olemaan kovinkaan helppo, mutta, mutta ajattelen 12 aiempaa liittymisvaltiota, olen voinut katsoa niiden osalta tilannetta intensiivisesti, kun olen ollut ulkoasuuden valiokunnan puheenjohtaja. Minusta Kroatia on maa, joka jo pitemmän ajan aikana on laajalti tehnyt työtä edellytysten ehtojen täyttämisessä, ja tässä mielessä kehitys vuoden aikana on ollut hyvin myönteistä. Ja meidän pitäisi tukea tätä poliittisesti, jotta antaisimme viestin muillekin maille, että niiden pitää odottaa pitkään sitä, että ovi Eurooppaan aukeaa, eikä ole suljettu. Tämä yleinen viesti on tärkeä, mutta kokemusten pohjalta, jota on saatu muista maista, täytyy todeta, että Kroatian täytyy myöskin oman etunsa nimissä riippumatta laajentumisesta pyrkiä saamaan aikaan uudistuksia oikeusjärjestelmässä ja hallintojärjestelmässä. Uudistusten lykkääminen ei saa kestää liian pitkään on tämä mitä muuten vahingoittaa kokonaiskehitystään. Speaker. Äh, Kiitoksia. Seuraava puhuja, herra Joran Färm, yksi minuutti. Thank you, chair. Äh, Kiitoksia puheenjohtaja. Ja ensinnäkin suuret kiitokset esitteli Hannes Svobodalle, joka on tehnyt erinomaista työtä. Kroatian jäsenyys Euroopan unionissa on lähentymässä. Jäljellä on joitakin haasteita, kuten taistelu korruptiota vastaan, Kroatia on pyrkinyt samaan aikaan parempia säädöksiä, mutta nyt uudistukset täytyy toteuttaa, täytyy saada aikaan tehokkaita, tehokasta tutkimusta, täytyy saada aikaan tehokkaita tuomioistuinten päätöksiä. Ivo Sanader, entinen äh, kroattinen pääministeri, on on ollut äh, henkilö, joka on tullut pakenemaan. On tärkeää, että toimittajat ovat osoittaneet, minkälaista korruptiota on poliittojen johdossa. Äh, Sanader on yksi ongelma myöskin EUlle, koska korruptioon tarvitaan kaksi osapuolta. On olemassa syytteitä siitä, että Sanader on pyrkinyt vaikuttamaan EU-hun hyväksymättömällä taholla. Tavalla hän on katsonut, että Olafin tulisi, äh, olemme sitä mieltä, että Olafin tulisi harjoittaa yhteistyötä Kroatian viranomaisen kanssa, jotta voidaan selvittää, ovatko syytökset totta. Mut, mutta kuten vihreät Mekin pyydämme, että kaikki poliittiset ryhmät tukevat tätä päätösosemaa. EUn pitää olla aktiivinen eikä asettaa vastuuta pelkästään Kroatialle. One minute. Kiitoksia edustaja Leena ja yksi minuutti. Thank you, Chair. In the stormy waters of the Kiitoksia puhemies. Kun meillä on äh, kansainvälinen talouskriisi, on hyvin rohkaisevaa nähdä, että Kroatia äh, edistyy tiellään kohti äh, jäsenyyttä, mutta kuitenkin on vielä paljon tehtävää ja haluaisin kahta asiaa korostaa. Ensimmäinen ovat oikeuslaitoksen uudistaminen. Vahva oikeuslaitos on todella tarpeen, jotta voidaan torjua korruptiota ja varmistaa järjestys pitkällä tähtäimellä. Ei ole kyse pelkästään rikollisten pidättämisestä, vaan heidän käsittelystään sen jälkeen. Muuten kaikki korruption on turhaa. Toinen asia on se, että äh, Kroatian yhteiskunnan täytyy perustua suvaitsevaisuuteen. Eurooppalainen hanke on sovinnon hanke ja tämä ei koske pelkästään maiden välisiä suhteita ja olen iloinen Kroatian parantuneista naapuruussuhteista, vaan myöskin maan sisäiset suhteet. Uhkaa vähemmistöä kohtaan on asia, jota ei voida hyväksyä ja ymmärrän hyvin kuinka vaikeaa tämä on, mutta olen vakuuttunut siitä, että äh, sekä neuvottelukeskustelut ja muut toimet ovat todella hyödyksi Kroatian yhteiskunnalle. Tomasz Niin, epäilemättä meidän tulisi tukea Unkarin puheenjohtajavaltiota kunnianhimoisissa suunnitelmissa. Kysymys on neuvottelujen loppuun saattamista Kroatian kanssa tämän vuoden loppuun mennessä. Kroatian jäsenyys Euroopan unionissa antaa meille tärkeän ja rakentavan liittolaisen, jo, joka jo nyt ö, vakauttaa aluetta ja on esimerkki monille muille Balkanin maille, jotka suunnittelevat liittymistä Euroopan unioniin. Minä haluaisin tänään ilmaista kunnioitukseni uudistuksille, joihin Kroatian hallitus on ryhtynyt, joita se on toteuttanut ennen kaikkea korruption torjunnan alueella järjestäytyneen rikollisuuden torjunnan alueella ja niin edelleen. Luonnollisesti on myös kysymyksiä ja ongelmia, jotka täytyy edelleen ratkaista. Minä toivon, että tämä tapahtuu mahdollisimman pikaisesti. Tietysti on myös tietoja Kroatiasta, jotka osoittavat meille, että kroatit eivät ole täysin vakuuttuneita siitä, että jäsenyys EU:ssa voisi olla heille myönteinen kysymys. Minä uskon, että meidän tulisi ryhtyä sellaisiin toimiin, jotka johtavat tämän tennissin päättymiseen. Kiitoksia. Seuraava puhuja, herra Belder. Yksi Kroatia heeft goede vooruitgang geboekt op weg naar het... E- Kroatia on erinomaisesti edistynyt kohti unionia. Tästä ei sinänsä ole mitään epäilystäkään. Tosin on vielä huomattavaa korruptio tuolla tuossa Balkanin valtiossa, joka koskee kappaleita 7 ja 8 tässä ehdotetussa tekstissä. Ja tämä lahjonta täysin hallitsee suhteita tuossa valtiossa, että tähän ongelmaan on ehdottomasti puututtava ja tehtävä yhteistyötä Euroopan toimielinten kanssa asian ongelman kitkemiseksi. Ja sitten toiseksi tässä kohta 29 hallinton, hyvä hallinto, sitä tarvitaan, jotta unionilainsäädäntö voidaan ottaa mukaan omaan lainsäädäntöön. Ja tätähän ei ole vielä saatu kunnolla hoidettua. Ja ennen kuin nämä kaksi asiaa saadaan kunnolla ratkaistua, niin minä olen kovasti huolissani siitä, miten Unkarin puheenjohtajakauden aikana yritetään kiiruhtaa tämän maan liittymistä. Aikaisemmat kokemuksemme osoittavat sen, että liittyminen itsessään ei ole tärkeää, vaan liittymisen laatu on hyvin merkittävä. Ja me tarvitsemme sellaisen jäsenvaltion, jonka kaikki jäsenvaltiot voivat hyväksyä. Paljon kiitoksia. Edustaja Angelika Wertman, yksi minuutti. Kokonaisuudessaan kehitys Kroatiassa on menossa oikeaan suuntaan. Teoria on täydellistä, mutta käytännön on vielä nähtävänä. On kuitenkin kolme asiaa, joiden parissa on vielä tehtävä työtä. Ensinnäkin Kroatian on tehtävä vielä parempaa yhteistyötä Den Haagin kansainvälisen tuomioistuimen kanssa, e, jotta ihmisoikeuksia ja entisen sitten sotarikollisten äh, tuomioita voidaan edistää. Vielä on ihmisoikeusrikkomuksia, jotka on käsiteltävä. Ihmisoikeuksien suoja on EUn ydinarvo. Äh, tässä me emme voi tehdä kompromisseja. Toiseksi korruptio. Äh, sitten että on yhteiskunnassa, politiikassa ja taloudessa. Olen iloinen, että Kroatian hallitus on valmis torjumaan korruptiota omassa maassaan, mutta meidän täytyy vaatia sitä, että että tätä työtä vielä vahvistetaan. Ja lisäksi Kroatian on varmistettava, että oikeuslaitoksen uudistuksia viedään nopeasti eteenpäin. Kiitoksia.

Kroatiasta. He esittivät minulle kysymyksen, tiesinkö minä, kuinka monia purjehtijoita käy nyt Puolasta purjehtimasta Kroatiassa. He vastasivat, heitä on lukuisia tuhansia. Joka vuosi miljoonia turisteja matkustaa Kroatiaan ja he voivat todeta, että Kreatia on valmis liittymään jäseneksi Samoin mm, tietysti on sitten kysymyksiä, jotka ovat liittyneet siihen, miten äh, telakoiden tilannetta on uudistettu. Uskon, että herran Martonin sanat muuttuvat todellisuudeksi. Me lähdemme liikkeelle siitä, että Unkarin puheenjohtajakaudellaan tulee saamaan neuvottelut päätökseen. Ja tänään me herra Tsikorskilta Puolan ulkoministeri tulemme varmaankin kuulla, että Puola tulee puuttumaan asiaan. Eh, gospa predsjednice komissaari fle martoni dovolite da se pridružim. arvoisa eh, puheenjohtaja herra martoni hyvä komission jäsen minäkin haluaisin onnitella herra swobodaa hänen työstään. tulee kroatiaan ja herra Svobodan. Olisin todella iloinen, jos tämä olisi viimeinen mietintö, että Kroatia voisi liittyä mm, EU-hun niin pian kuin mahdollista. Olen vakuuttunut siitä, että Kroatia voi kirjaa umpeen. Meitä tulee kehitykseen, taiteeseen, talouteen. Kroatia olisi voinut olla osa sitä ryhmää, joka liittyi EU-hun vuosia sitten. Haluaisin myös onnitella Zagrebin viranomaisia siitä, että ne ovat tehneet parhaansa korruption torjumisessa. Kroatian liittyminen EU-hun tarkoittaa, että me tarjoamme kättä muillekin Balkanin maille, joten odotan yhteis- kovasti yhteistyötä kroatialaisten kollegojen kanssa. Kovacev. Herra rouva puhemies. Kiitos arvoisa hyvästä työstä. Minä todellakin toivon, että tämä on viimeinen mietintö ennen kuin Kroatia allekirjoittaa liittymissopimuksen. Minä uskon, että Kroatian liittyminen Euroopan unioniin antaa lisävauhtia uudistukselle alueella. Kroatia voi itse edistää asiaa esittämällä käännet käännöksiä Euroopan akista, niin että naapuritkin voivat nähdä, jolla voi nähdä, että Kroatia osaltaan voi edistää koko alueen liittymistä. Vaikka jokainen maa meidän maanosassamme on tilanteessa, että sillä on omia ongelmia, meidän pitäisi kuitenkaan osoittaa eturahmainen suuntaan silloin, kun puhumme oikeuslaitoksesta ja korruptiosta, koska se on kysymys, joka ei ole pelkästään tyypillinen tälle alueelle, vain yhteisin ponnistelun voimme välttää muutoksia. Avoimuus, demokratia ovat perusoikeuksia. Meidän pitäisi siksi rohkaista uudistuksia Länsi-Balkanilla. Minä toivon menestystä. Kroatialla olisi toivottavasti tervetulleeksi. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Tökes, yksi minuutti. Rouva puhemies, vakavalla kritiikillä, joka kohdistuu unioniin, niin täytyy todeta, että jos maa monessakin mielessä jo kuusi vuotta sitten viime liittymisaallon yhteydessä oli valmis liittymään jäseneksi. Edelleenkin sen jäsenyydellä on monia esteitä. Siksi täytyy ymmärtää, että Euro- Unkarin puheenjohtajakaudella on tavoitteena se, että Kroatia voidaan Kroatian liittymiseksi on sen tärkeimpiä prioriteetteja. Viktor Orbán, Unkarin pääministeriä, on esittänyt asian, jonka näkemyksen mukaan Euroopan yhdentyminen ei ole mahdollinen ilman Länsi-Balkanin maiden liittymistä. Entisen Jugoslavian maat, jotka ovat jääneet ulkopuolelle, ovat musta aukko unionissa. Tämän tilanteen täytyy muuttua, koska eh, Kroatian liittyminen merkitsisi avausta tähän suuntaan. Janaka Kosor, pääministeri, on todennut, että meidän on annettava tällainen luottamus eh, Kaakkois-Euroopan maille, koska tämälle integraatiolle mitään muuta vaihtoehtoa. Kiitoksia. Nyt, hyvät kollegat, tulemme menettelyn ilman puhujalistaa. Minulla on hyvin paljon puheenvuoropyyntöjä, 18 puheenvuoropyyntöjä, eihän tämä käy. En voi antaa kaikille puheenvuoroa, koska menettelyn mukaan meillä on vain viisi minuuttia aikaa. Tämä on tietenkin hyvin äh, mielenkiintoinen aihe ja monet haluavat äh, puheenvuoron. Nyt annan vain kuudelle puheenvuoron ja niin pyytäisin, että pidätte kiinni ainoastaan tästä minuutin, pidätte kiinni tästä minuutin puheajasta, puhutaan ainoastaan minuutin. Minä äh, annan puheenvuoron siinä järjestyksessä, kun puheenvuoroja on pyydetty. Pani przewodnicząca, <clears throat> zarówno sprawozdanie pana posła Swobody, jak i sprawozdanie prezydencji. Kiitoksia. Äh, Svobodan mietintö ja puheenjohtajavaltion kertomus sekä komission jäsen Fyylän kertomus osoittavat, että ilmapiiri on hyvä neuvottelujen päättämiseksi. Kannattaa korostaa myös Kroatian tahtoa päättää nämä neuvottelut ja myös tahtoa tehdä yhteistyötä rikostuomioistuimen kanssa. Tämä tosiseikka, että neuvottelut voidaan pian päättää ja hyvä ilmapiiri tulevat tukemaan Kroatiaa. Ja se, että tämä 20 vuoden odotus on päättynyt sopimuksen allekirjoittamisella. Symboliset eleet on myös Niitä on myös kunnioitettava. Kroatia on esimerkiksi kaikille naapurimaille lähettänyt käännökset. Uskon, että Kroatian voimme pian toivottaa tervetulleeksi. Kiitoksia. Edustaja Tabaci. Herra komission jäsen, herra ministeri, tuen yksimielisesti Unkarin puheenjohtajakauden tavoitetta, että kesäkuussa saadaan päätökseen Kroatian kanssa käytävät liittymisneuvottelut. Kroatia on monellakin alueella saavuttanut paljon edistystä, niin kuin erinäiset eh, unionin jäsenvaltiot. Kuitenkin on vielä paljon tehtävää, kuten herra Martoni mainitsi. Herra Svoboda on erinomaisesti tässä kysymyksessä, joka koskevat Länsi-Balkania, ollut hyvin pätevä Kroatia on osoittanut, että Serbialle, Serbialle ja muillekin länsi että on hyvin tärkeää, että länsi-balkanilaiset ystävämme ja kroatialaiset ystävämme ymmärtävät, että sisäiset uudistukset täytyy tehdä oman maan etujen mukaisesti eikä unionin etujen mukaisesti. Pidän erityisen tärkeänä sitä, että serbien, unkarilaisten ja muiden vähemmistöjen asemaa parannetaan ja että Krainan serbeille tarjotaan mahdollisuus palata takaisin Kroatialle ja että saadaan järjestykseen Kroatian ja Slovenian naapurussuhteet. Meidän täytyy katsoa, että Kroatian pään, valtionpäämies on tehnyt lukuisia eleitä Serbian, Bosnian ja Kroatian äh, historiallisen rauhan sovinnon saavuttamiseen. Kiitos. Kiitoksia, olen pahoillani, että minun täytyy keskuttaa mutta meillä on pidettävä kiinni äh, puheajoista. Me olemme nyt jo myöhässä. Edustaja Kacin yksi minuutti. Minister, vladi in Europski komisiji želimo... Voisa ministeri ja komission jäsen, Toivon, että sekä Kroatian hallitus että Euroopan komissio tulee olemaan hyvin kärsivällinen ja energinen ja to- ehkä Kroatian itsenäisyyden 20. vuosipäivää voidaan juhlia liittymissopimuksen allekirjoittamisella. Tätä toivoisin. Se, mitä me nyt tarvitsemme, on sosiaalista tuntemusta ja vastuuta poliitikojen kesken. Vakava talouskriisi heikentää kansalaisten ja yhteiskunnan etuja voimakkaasti ja kaikenlaiset lykkäykset neuvottelujen dynamiikassa. Niillä ei ehkä olisi katastrofaaliset seuraukset Kroatialle, mutta sillä olisi erittäin huono, se olisi erittäin huono viesti muille Länsi-Balkanin maille. Ilman liittymisneuvottelujen päättämistä ei olisi tarkkailijoita eikä mitään ja pitäisin, pyytäisin, että kaikki pitävät kiinni aikataulusta. Kiitoksia edustaja Cornelis, yksi minuutti. Puhemies, minä olen iloinen siitä, että Kroatia on lähestymässä meitä olen tukenut kaikkia muita, kaikkien muidenkin Länsi-Balkanin valtioiden ja Turkin liittymistä Euroopan unioniin. Tämä siitä syystä, että ne uudistukset, joihin olemme nyt ryhtyneet ovat merkittäviä, mutta Kroatia ei vielä ole valmis. Ja sen takia äänestyksessä täytyy tutkia tarkasti sitä, ettei mitään varsinaisia päivämääriä ole tekstiin vielä ehditty piilottaa. Tietysti on mahdollista, että Kroatia menee nopeasti eteenpäin, mahdollisesti ei. Meidän täytyy olla kuitenkin varuillamme ja, ta- ja taata se, että Kroatia täyttää kaikki kriteerit. Meidän täytyy nyt oppia, olla oppinut jotain siitä, mitä Romanian ja Bulgarian liittymisestä saimme tietää ja olla merkitsemättä mitään päiviä tähän tekstiin. Ja Kroatian täytyy erityisesti keskittyä muun muassa seksuaalisten vähemmistöjen suojelemiseen ja minä toivon puhemiehemme näyttävän esimerkkiä tässä ja tämä asia menisi nopeammin eteenpäin. Madam President, Croatia... Kiitoksia edustaja Tannak, yksi minuutti. Pitäkää kiinni Puheenjohtaja, No puhemies, kyllä eteneminen tapahtuu sujuvasti kohti EUta maita, jotka täyttää täysin kevenemmän kriteerit, joten laajemman EU pitäisi olla joustavampi, vähemmän keskittynyt e unioni. Kroatia pitää onnitella siinä, mitä se on taistellut korruptiota vastaan, kuten osoittaa entisen pääministeri Sanaderin pidättäminen. Olen iloinen siitä, että Slovania ei enää estä Kroatian liittymistä rajakiistan vuoksi. Tämä oli selvästikin kahdenvälinen kysymys, mutta millään tavoin sen ei pitäisi estää Kroatian liittymästä unionin jäseneksi. Samoin myöskin Montenegron osalta eh, tärkeää on, että se, eh, sen pitäisi myöskin olla mukana eh, kansainvälisen rikostumistumisen toiminnassa alueella. Entisen Jugoslavian alueen suhteet Euroopan unionin ovat hyvin tärkeä ennen kaikkea, kuten Montenegron raporttien esittelijänä ja Serbian ystävänä toivon, että Kroatian jäsenyys saa aikaan sen, että kummassakin maassa saadaan aikaan uudistuksia ja että ei Kroatia sitten pysty maksamaan, maksamaan kalavelkoa estämällä Serbian liittymistä. Kiitoksia. Edustaja Möltsär, yksi minuutti. Kiitoksia, puhemies. Äh, liittymisehdokkaiden joukossa Kroatian äh, edistys on ollut e suurinta. Tämä ei ole mikään yllätys. Se on voimakkaasti ankkuroitunut Keski-Eurooppaan kulttuurillisesti. Eh, mitä tulee kalastuskiistaan, Kroatia on eh, toiminut, mutta korruption, ja korruption sarallakin on vielä toimittava, mutta hyvää tahtoa ilmeisesti on eh, kuten näkyy entisen hallituksen päämiehen pidättämisessä. Mitä tulee sotarikoksiin, siinäkin on liikuttu, mutta vielä on nähtävä millainen rooli saksalaisilla pidätysmääräyksillä Äh, Jugoslavian äh, entisen turvallisuuspalvelun äh, virkailijoilta vastaan on. Mitä tulee pakolaisten takaisinottoon, olisi hyvä, jos EU ei edistäisi ainoastaan heidän asiaansa, vaan myös karkoitettujen asiaa. Kiitoksia. Kiitoksia, edustaja Odi.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 tämän Svobodan tekemää tasapainoista tekstiä tukea. meidän täytyy onnistua tässä liittymisessä. Minä huomattaisin, että jotkut joissakin valtioissa on julkinen mielipide tosin tätä vastaan kovastikin, mutta historialla ei ole minkäänlaista aikataulua. Me elämme nyt selvää kriisiä ja sen takia kansalaiset ovat tätä vastaan. Berliinin muurin jälke- murtumisen jälkeen entiset kommunistivaltiot siir- liittyivät unioniin ja me elämme tätä aikaa ikään ikään kuin edelleenkin. Hyvä komission jäsen, minun mielestäni me tarvitsemme tällaista selkeää tiedonantokampanjaa kaikissa unionin jäsenvaltioissa, mahdollisesti myös itse Kroatiassa, jotta selittäisimme kaikesta työstä, mitä tehty on, ja että kaikki neuvottelukappaleita on noudatettu ja täytetty ja, ja Kroatia etenee vastuullisesti eteenpäin. Liittyminen ei kuulu Euroopan unionin toimivaltaan, vaan Euroopan unionin kansojen toimivaltaan ja jäsenvaltioiden toimivaltaan. Ja meidän täytyy onnistua tässä tässä, eikä täytyy tule unohtaa yhtäkään het, keinoa saada unionin rakentaminen valmiiksi. Kiitoksia, edustaja Udi. No niin, tässä kollegojen puheenvuorot ja nyt komission jäsen herra Fyle, olkaa hyvä. Madam President, honorable members of European Parliament. Arvoisa puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, haluaisin kiittää teitä tästä rohkaisevasta ja rakentavasta keskustelusta. Euroopan parlamentin päätöslauselmaa luonnos ja sen tasapainoinen viesti on todella tärkeä tuki komission työlle. Se antaa meille osviittaa jatkotyölle ja olen iloinen siitä, että täällä on useasti viitattu oikeudenmukaisuuteen, laatuun ja uskottavuuteen olen myös täysin samaa mieltä niiden kanssa, jotka sanoivat tänään, että tämä koko prosessi ja vaaditut ponnistelut ovat Kroatian kansalaisten edun mukaisia, ja tämä viesti on selkeästi välitettävä tulevina kuukausina. Arvoisat kollegat, tämä edistys, jota Euroopan parlamentti tukee, edistyksen tukeminen Euroopan parlamentin taholta on tärkeää Kroatialle, ei pelkästään Kroatille, vaan kaikille ehdokasmaille ja mahdollisille ehdokkaille. Teidän tukenne rohkaisee heitä jatkamaan ponnistelujaan tiellä kohti Euroopan unionia ja päättämään neuvottelut menestyksekkäästi. Kiitoksia, hyvä komission jäsen. Ja seuraavaksi ministeri Martoni neuvoston puolesta. President. puhemies, arvoisat jäsenet. Ensinnäkin puheenjohtajavaltion puolesta haluaisin ilmaista tunnustukseni ja kiitokseni parlamentille ennen kaikkea teidän esittelijällenne Hannes Svobodalle siitä, miten hän jatkuvasti on omistautunut asialle, miten hän on jatkuvasti on antanut panoksensa siihen, että saada edistettyä eh, Kroatian eh, menestyksekä liittymisjäseneksi, vaan myös koko laajentumisprosessia kokonaisuudessaan. Uskon vakaasti, että kaikki nämä ponnistelut ovat hyvin nousseet esille tämän aamun rakentavassa ja hyödyllisessä keskustelussa. Uskon myös vakaasti siihen, että päätöslauselma, joka tullaan hyväksymään, tulee korostamaan parlamentin ratkaisevaa roolia, joka todellakin menee pitemmälle kuin pelkästään Kroatian liittymiseen. Viesti tulee olemaan äärimmäisen tärkeä Euroopan yleiselle mielipiteelle, Euroopan kansalaisille. Todellakin laajentuminen palvelee heidän etujaan ja se vakuuttaa heidät siitä, että ehkä laajentumisväsyneisyys, jota syntyi ja jota tunnettiin välittömästi niin sanotun Euroopan yhdentymisen jälkeen, on kadonnut ja että laajentumisprosessin juna jatkaa eteenpäin. Samaan aikaan tämä tulee olemaan hyvin tärkeä poliittinen viesti muille ehdokasvaltioille. Tämäkin on korostunut mietinnössä ja päätöslauselmassa. Ja me kaikki tiedämme, että avaintekijä vakaudelle, yhteistyölle ja sovinnolle Länsi-Balkanilla on eurooppalainen perspektiivi. Joten eurooppalaisen perspektiivin on oltava uskottava, sitä täytyy korostaa ja sitä täytyy todistaa konkreettisin toimin. Ja tämä on se mikä on nähtävissä Kroatian tulevassa liittymisessä Euroopan unioniin. Me tiedämme, että työtä on vielä jäljellä. Eurooppa ei vielä ole kokonainen. Ja meidän perustavanlaatuinen tavoitteemme on viedä prosessia eteenpäin. Nyt oli joitakin hyvin tärkeitä havaintoja ja kommentteja, jotka liittyvät siihen, että ovatko nämä neuvottelut olivat liian pitkät vai eivät. Tietysti nyt on käynyt lähes kuusi vuotta neuvotteluja. Ne olivat pitemmät kuin esimerkiksi meidän maidemme tapauksessa. Mutta suosittelisin, että katsomme tulevaisuuteen ja pyrimme nopeuttamaan prosessia niin kuin voimme. Monia tärkeitä saavutuksia on saavutettu saavutettu molemmin puolin, edistystä on saavutettu molemmin puolin ja haluaisin korostaa meidän päättäväisyyttämme toistuvasti, että yhteisin toimin molemmin puolin me voimme saada aikaan uskottavaa hyvän laatuista laajentumista, joka olisi erityisen tärkeä viesti meille kaikille nykyisen Euroopan unionin sisä- ja ulkopuolella. Haluan vielä kerran kiittää teitä erittäin tärkeistä kommenteistanne, argumenteista ja haluaisin myöskin ilmaista kiitokseni komissiolle tietysti siinä toivossa, että pystymme toteuttamaan tavoitteemme, joka on saada siis neuvottelut päätökseen ennen kesäkuun loppua. Sydämelliset kiitokset, hyvä ministeri, hyvät naiset ja herrat, hyvät kollegat. Meillä on päätöslausumaehdotus äänestettäväksi tästä aiheesta. Keskustelu on päättynyt ja äänestys järjestetään tänään kello 12. Menemme seuraavaan kohtaan esityslistalle. Yhteiskeskustelu Eurooppa 2020 strategia työllisyyspolitiikan suuntaviivat. Kuulemme neuvoston ja komission